oikeusasioiden valiokunnalle. Rouva kollega Lara Komi on pyytänyt, että hänen parlamentaarista koskemattomuuttaan suojeltaisiin, samoin kuin Gabriele Albertini on pyytänyt parlamentaarisen koskemattomuuden ylläpitämistä. Työjärjestyksen artiklan 6 kohdan 3 mukaan nämä pyynnöt välitetään oikeusasioiden valiokunnalle. Euroopan kansanpuolueen ryhmältä, vihreältä ryhmältä